Um, hello dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltaa. Tervetuloa ylimääräisen kokoukseemme tänne Strasbourgin. Olette nähneet esityslistaluonnoksemme ja jos kukaan ei sitä vastusta, pidän esityslistaa hyväksyttynä. Meillä on tulkkaus 20 kielelle ja kokousasiakirjat löytyvät sähköisesti e-meeting-sovelluksesta ja kokous välitetään ver- verkon välityksellä. Muistuttaisin teitä myös epävirallisesta kokouksesta Rova Ainin kanssa. High Ambition Coalition koalition puheenjohtaja Marshall saar, saarilta. Tapaamme häntä parlamentissa ja käsittelemme Yhdysvaltojen vetäytymistä Pariisin ilmastosopimuksesta. Marshall Saarin ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävällä tavalla. Ja myös kun muistetaan, että marraskuussa järjestetään COP23-kokous. Pyydän teitä osallistumaan sankoin joukoin tähän kokoukseen keskiviikkona 9. puoli 11. 14. kesäkuuta siis. Nyt sitten tämä epävirallinen kokouksemme pidetään Lähinnä siksi, että pääsimme tapaamaan komission varan puheenjohtaja Frans Timmermansia. Tervetuloa valiokuntaamme. Eikö olekin hienoa olla täällä valiokunnassamme? Me tarkastelemme hyvin läheisesti teidän toimianne, aktiviteettejanne ja näin voimme katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tiedätte, että ilmastoon liittyvät kysymykset ovat meidän toimiemme keskiössä tässä valiokunnassa me näin tulee olemaan lainsäädäntö vaalikauden loppuun asti. Tiedätte, että ETS on käymässä nyt kolmikantaneuvotteluja, samoin LULUCF-pakettia ja puhtaan energian pakettia työstetään – Ja kuten yleensä näiden pakettien kautta voimme viestiä asioista julkisuuteen. Me jatkamme tätä työtämme. Ja kun katsotaan, minkälaisia horisontaalisia vastuita teillä on kestävän kehityksen tavoitteista, Tiedämme, että innolla käsittelette myös tätä asiaa. Haluaisimme kuulla kestävyydestä ja komission yleisnäkemyksestä, josta yleisnäkemyksestä enemmän. Ja haluaisimme kuulla suunnitelmistanne ulkoisen ja sisäisen politiikan osalta kestävän kehityksen tavoitteista. Kuten tiedätte, me laadimme oma-aloitteista kestävyyteen liittyvää mietintöä ja olemme juuri lähettäneet valtuuskunnan valtuudekonferenssiin, jossa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita. Haluaisimme myös kuulla kiertotaloustoimintasuunnitelman mahdollista täytäntöönpanosta ja jos mahdollista muovi-strategiasta Se on meille myös tärkeä asia. En halua käyttää enää paljonkaan aikaa, mutta haluan vielä todella todeta sen, että terveys- ja elintarviketurvakysymyksissä emme voi olla täysin tyytyväisiä saatuun edistykseen, erityisesti mitä tulee mikro antibioottiresistenssiin. Olemme pyytäneet usean otteeseen toimintasuunnitelmaa viime vuonna päättyneen suunnitelman tilalle ja mahdollisesti myös lainsäädännöllisiä toimia. Ja odotamme edelleen, että komissio menisi eteenpäin parlamentin hyväksymään eläinlääkintäpaketin osalta. Tätä, näitä toimia todella nyt tarvitaan. Nyt haluan vielä toivottaa kollegat tervetulleeksi, samoin kuin komission varapuheenjohtajan. Tervetuloa ja nyt saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä on todellakin tärkeä hetki, kun puhutaan uudesta toimintasuunnitelmasta. Niin on tärkeää kuulla teidän valiokuntanne, että te olette hyvin tärkeällä siellä, kun puhutaan EUn lainsäädäntö prioriteeteista tälle vuodelle. Tiedän, että teette aktiivisesti töitä neljän jätepaketin ehdotuksen yhteydessä ja myös päästökauppa-asiassa haluaisin myös puhua puhtaan energian paketista. Mutta niin kuin tekin tässä sanoitte, on hyvä aloittaa siitä meidän agendastamme, joka antaa kaikille merkityksen. Eli tämä on 2030 agenda, joka koskee kestävää kehitystä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Haluan vakuuttaa, että sekä komissio että itse suhtaudun hyvin eh, vakavasti tähän asiaan EU-ssa ja myös kehitysyhteistyössä kumppanimaiden kanssa. 17 kestävän kehityksen tavoitetta on hyvin tärkeitä, kun halutaan ottaa nämä eh, tärkeät asiat EUn eh, agendan ytimeen. Viime marraskuussa me esitimme 2030 agendan ajatuksemme liittyen kestävän kehitysten tavoitteisiin ja on hyvä, että nyt saadaan tämä vastaus meidän tiedonantoomme. Meidän yhteinen tavoitteemme on, että tässä toimitaan globaalisti aloisella ja kansallisella tasolla. Pitää saada kestävän kehityksen tavoitteet mukaan poliittisiin eh, puitteistomme kokonaisuudessaan sillä on hyvin tärkeää, että kaikessa työssä lähdemme sitä liikkeelle. Ja toinen asia on, että pitää miettiä pitkä aikaista visiota ja toimialapolitiikkoja 2020 jälkeen. Tiedän, että ensiksi pitää miettiä sitä, miten päästään vuoteen 2020 huomenna kaikki se, mistä on hyväksytty. Tämä on varmistettava ja varmistettava se, että 2020 asti toimet ovat sitten samansuuntaisia kuin seuraavat 2020 30 asti tehtävät toimet, tarvitaan symbioosi niiden välillä. Halutaan läheistä yhteistyötä kaikkien eri eh, toimijoiden kesken foorumilla, jonka olemme panossa nyt toimintaan. Siinä on mukana myös Euroopan parlamentin neuvosto ja jäsenvaltiot. EUn rooli on tärkeä, kun halutaan edistää sellaista politiikkaa ja sellaista säännöntöä, joka mahdollistaa sen, että hallitukset, kansalaiset, yritykset voivat todellakin tavoittaa kestävän saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Ne ovat meille yhteisiä. On todella harmillista, että Yhdysvallat on päättänyt eh, irtautua Pariisin sopimuksesta. Nyt on tärkeää, että me olemme entistä sitoutuneempia niihin. Meidän pitää olla johtoasemassa maailman tasolla. Tuskin koskaan aikaisemmin on ollut näin suurta haastetta kuin että pidettäisiin yllä korkea kehityksen taso ja sosiaalinen turva ja sosiaalimalli ja samanaikaisesti kuitenkin vähennettäisiin eh, sitä, mitä luonnon ja maailman on kannettava. Muissa maissa kasvetaan ja käytetään enemmän luonnonvaroja, mutta pitää kuitenkin osoittaa, että voidaan saada aikaiseksi pitkälle kehittynyt yhteiskunta, jossa on paljon sosiaaliturvaa ja kuitenkin vähennetään ympäristön kantamaa taakkaa. Kiertotalous on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä. Näin voidaan vähentää jätteitä, huomioida muoviasia ja merijäte, veden puute, voidaan parantaa resurssien käyttöä, lisätä työpaikkoja. Jäteasia on tärkeä kaikille toimielimille, erityisesti tälle valiokunnalle. Yhteinen tehtävämme on, että edistetään nopeasti ja päästään sopimuksen ennen vuoden loppua ja lasken sen varaan, että tekin teette kovasti töitä, kun trilogit ovat alkaneet. Hyvä jätehuolto, siitä on kaikille hyötyä. Puhutaan talouskasvusta, työpaikkojen luomisesta, innovaatiosta ja ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta samanaikaisesti. Ja tämä ymmärretään yhä paremmin jäsenvaltioissa. Komissio haluaa olla todella eh, kunnianhimoinen koko paketille eh, liittyen kierrätykseen ja kaatopaikkajätteen vähentämiseen. Tarvitaan myös eh, oikeudenmukaiset ja kunnon avoimet laskentatapasäännöt. Näin voidaan verrata toimia keskenämme. On totta, että jotkut maat tarvitsevat tarvitsevat ehkä uusien tavoitteiden saavuttamiseen lisää aikaa, mutta samalla on tärkeää, että ei aikamäärä pienentä liikaa. Tässä pitää ehkä antaa vähän lisää tukea, kun tarvitaan kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääsyä, mutta ei pidä jatkostojen lykätä ja kunnianhimo eh, liittyy tavoitetasoihin, mutta myös siihen, miten ne lasketaan. On tärkeää, että parlamentin neuvosto voivat mm, saada aikaiseksi mahdollisimman paljon vertailtavuutta ja samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille jäsenvaltioille. Laskutavat liittyen kierrätykseen ja katopaikkajätteeseen, kaiken pitää olla todella selkeää ja käytännönläheistä. Jätepaketissa tarvitaan parempi jätehierarkia ja pitää päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja siksi tarvitaan taloudellisia välineitä ja myös tuottajan vastuuta. Ne ovat olleet tärkeitä. Parlamentti haluaa kvantitatiivisia eh, tavoitteita, mutta on kuitenkin tärkeää, että saadaan luotettavaa tietoa ja ex ante vaikutusarviointia on myös tärkeää miettiä elintarvikejätettä. Tämä aloite, siihen on paneuduttava. Ja on myös paljon Euroopan parlamentin ja neuvoston aloitteita, jotka ne haluaisivat komission käsittelyn lähiaikoina ja on oikein mielenkiintoista puhua tästä teidän kanssanne. Komissio laskisi varat, että tehdään rakentavaa yhteistyötä rinnakkaislainsäädäntöjen välillä ja teemme kaikkemme, jotta voidaan edistää tätä kunnianhimoista ja nopeaa sopimuksen aikaansaamista. Ja nyt puheenjohtaja, kun puhuitte toista asiasta, niin haluaisin sen ottaa esille. Aina. Me tiedämme, että päivittäisessä elämässä taloudessa muovilla on keskeinen merkitys, mutta me tiedämme, minkälaisia negatiivisia vaikutuksiakin sillä on. Lähes 70 prosenttia muovista jää sitten poltettavaksi tai viedään kaatopaikalle ja noin 5-13 miljoonaa tonnia viedään ja ympäristön harteille ja se aiheuttaa sekä mm, merille että ympäristölle ja luonnolle ja terveydellemme haittaa. Meidän täytyy katsoa, mitä haittaa esimerkiksi tällaisten yksinkertaisten muovipullojen korkeilla voi olla koko meriekologialle. Ja noin 90 prosenttia muovista saadaan erinäistä materiaalista ja ne johtavat noin 400 000 tonniin kasvihuonekaasupäästöjä per vuosi. Me tarvitsemme toisenlaisen lähestymistavan katsoa, mitä me toivomme saavamme aikaiseksi 10-20 vuodessa. Nyt tarvitsemme kiertotalousmalliin perustuvan muovin käytön ja katsoa, että näiden tuotteiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Tehän tiedätte, että meidän ehdotuksissamme myöskin panostetaan juuri muovin vähentämiseen. Tässä yhteydessä ekosuunnittelulla on keskeinen merkitys, mutta meidän pitää mennä vielä pidemmälle, jotta muoviongelmasta päästään eroon. Me tarvitsemme eurooppalaisen strategian ennen vuoden loppua. Meidän täytyy katsoa sekä suunnittelua, tuotantoa, käyttöä ja mitä tehdään muoveille, kun näiden tuotteiden elinkaari on päättynyt. Olen korostanut myöskin yksityisen sektorin roolia ja on hienoa, että sekin pyrkii kantamaan kortensa kekoon. Tätä kautta voidaan ratkaista suuri ympäristöllinen ongelma ja se myöskin antaa Euroopalle kilpailu edun maailman näyttämöllä. Strategian kautta osoitamme, mikä on meidän visiomme. Me yritämme saada uudenlaisen arvoketjun aikaiseksi. Muovien käy tuotantoon erotettu muista kuin ei-uusiutuvista resursseista. Me haluamme varmistaa, että hiilidioksidijalanjälki on mahdollisimman pieni. Mikromuovit ovat erittäin suuri haaste. Monet toimijat, kuten yhdysvaltalaiset, ovat ryhtyneet toimiin yhtä lailla kuin yksityinen sektori. Ja tutkijat yrittävät kehittää ympäristöllisesti kestäviä vaihtoehtoja. Myöskin biohajoavat muovit ovat strategian keskiössä. Sitä kautta voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, mutta samalla vaalien kestävyyttä. Me käymme keskusteluja eri sidosryhmien kanssa 26. syyskuuta tätä vuotta aiheeseen liittyen. Ja lopuksi vielä muutama sananen itse komission työskentelyn tavoista. Toisin kuin muut, niin minun mielestäni hyvä, parempi sääntely ja korkea ympäristöstandardit eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Kyse ei ole siitä, että kyseenalaistamme tavoitteet, vaan yritämme valita parhaat mahdolliset lähestymistavat. Ehkäpä muutama esimerkki tähän liittyen. Viime viikolla komissio hyväksyi toimintaohjelman ympäristöraportointiin liittyen. Me teimme fitness terveystarkastuksen aiheeseen liittyen. Tarkoituksena on lisätä laadukkaampaa tietoa, joka on helpommin käytettävissä ja saatavissa. Siitä on hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä. Viimeisin terveystarkastus liittyen direktiiviin liittyen osoitti, että direktiivit pitää panna vain paremmin täytäntöön, jotta tavoitteisiin voidaan paremmin päästä. Komissio on ehdottanut lainsäädäntömuutoksia ja tarkoituksena varmistaa, että kaikki tahot ymmärtävät, minkälaisten haasteiden edessä seistään. Lintu- ja habitaattidirektiivin direktiivin tiimoilta tilanne on parantunut Meillä on nyt parempi yhteistyö eri tahojen kanssa. Haluan vielä kerran kiittää teitä. Valitettavasti puhuin pidempään kuin suunniteltiin, mutta mielenkiinnolla jää nyt odottamaan käytävää keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Te viittasitte jäte paketin tärkeyteen. Meillä on täällä esittelijät, varjostelijat. Meidän täytyy kiittää komission Vellaa ja muita, jotka ovat tukeneet parlamentin näkemyksiä tässä asiassa, jota se voitaisiin edistää mahdollisimman hyvin. Ja arvostan sitä, mitä sanoitte siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet pitää saada mukaan eu poliittisiin puitteisiin. Meillä on omnibus-ehdotus, jos näihin viitataan, mutta silti pitäisi paremmin selvittää aikeita ja kenties poistaa joitakin säännöksiä, joista on taakka aikaa. Ehkä meidän pitää pystyä tukemaan teitä tässä asiassa entistä paremmin. Nyt sitten käyn tässä kollegoideni puoleen. He varmasti haluavat innokkaana pureutua eri aiheisiin. Ensin koordinaattorit ja Liise ensimmäisenä tietenkin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtajalle alustuksesta tukisin erityisesti sitä, mitä sanoitte muovista. Olisi todella hienoa, jos tästä saataisiin ehdotus komissiolta. Haluaisin kuitenkin viitata vielä siihen, mitä puheenjohtajamme Valean sanoi aivan puheensa lopuksi. Me valiokuntana emme vastaa vain ympäristöstä, vaan myös terveydestä. Ja jos nyt ole aivan väärässä, niin tämä komissio sen jälkeen, kun Jean-Claude Juncker astui tehtävänsä, eivät tehneet terveyteen liittyviä ehdotuksia, ei sitten yhtäkään. Ja tähän suhtaudumme kriittisesti. Parlamentilla on jatkuvasti päätöslauselmia, joissa vaaditaan toimia esimerkiksi antibioottiresistenssikysymyksessä, kuten puheenjohtaja sanoikin. Ja kärjistäisin hieman todeten, että meillä on komission ehdotus käsittelyssä, pidämme sitä erittäin hyvänä. Sitten saadaan kenties kannusteita, kun lähdetään kehittämään eläimille uusia antibiootteja, kun taas uusia antibiootteja työstetään ihmisille. Ei komissiolta tule minkäänlaista ehdotusta. Ja jotta tätä antibioottiresistenssiä voidaan vähentää, tarvitaan tutkimusta ja innovaatioita. Ja tässä tarvitaan toimia myös komissiolta. Olemme tehneet useita ehdotuksia, mutta koska aika on vähän, en lähde nyt käymään niitä kaikkia läpi. Mutta tärkeää on muistaa, että sopimusten mukaan EUlla on toimivaltaa myös terveyskysymyksissä, ei yksinomaista toimivaltaa, mutta kuitenkin meillä on oikeus perusta ja toimintamahdollisuuksia. Ja jos kansalaisilta kysyy vaikkapa uutena vuonna, mitä he toivovat, eivät he puhu mistään suurimmasta talouskasvusta, vaan terveyskysymyksistä. Ja tässä komissio pitää kantaa vastuunsa. I just, I Kiitoksia Liiselle oikein paljon. Seuraavaksi Dali. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos varapuheenjohtaja Timmermans siitä, että tulitte paikalle ja puhuitte näistä painopistealueista. Olemme niistä samaa mieltä komission kanssa, mutta minä haluaisin keskittyä toiseen seikkaan, jota ette maininnut, eli tämä on nyt yksi mahdollisuus paneutua siihen. Haluaisin puhua glyfosaattista, siitä on tullut poliittinen asia sen jälkeen, että karsinogenisuustutkimuksia vastaan voidaan esittää muita tutkimustietoja. Ja maaliskuussa eh, sanottiin, että ei voida katsoa, että se on karsinogenista tai mutageenista tai lisääntymistä, ole vaarallinen. Ja siksi eh, ei ryhdytä toimiin 15.9. mennessä. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä, kun olette varapuheenjohtajana tästä tutkimuksesta vastuussa. Voitko kertoa jotain REFIT-tutkimuksesta eh, ja eh, kasvin asiasta ja mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, kun kyseessä on avoimuus ja Eh, julkisesti käytettävissä olevat tutkimukset liittyen näihin aktiiviaineisiin ja sitten saadaan eh, EFSA lopputuloksia liittyen glyfosaatin eh, karsinogenisuuteen. Tämä nyt kyseenalaista instituutioiden lopputulokset. Olisiko mahdollista paneutua uudelleen EFSA EKAN tutkimustuloksiin ja mitä mieltä te olette tästä asiasta? Kiitos. Dali. Kiitoksia Dalille. ECRstä ei taida olla ketään paikalla, joten siirrymme Alden Better. Paljon kiitoksia. Kerben Jan ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, joten puhun täällä hänen puolestaan. Pari asiaa haluaisin ottaa esille ja Yritän ihan lyhyesti vain. Biodiversiteetti, strategia ja ympäristöllinen pulkom, polkumyynti. Tehän sanoitte itsekin hyvässä hengessä asiasta, mutta biodiversiteettistrategia, sehän ulottuu vuoteen 2020 asti. Ja nyt kiinnostaisi kuulla seuraavaa. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä biodiversiteettistrategian tiimoilta. Mitä mittareita käytätte? Olemmeko aikataulussa? Sillä ainakin edellinen aikataulu petti aika pahasti, joten mitä te teette käytännössä? Sillä kuumalla, kuulemamme perusteella eri järjestöiltä kautta Euroopan niin voidaan sanoa, että biodiversiteetti on kyllä aika lailla retuperällä Siinä ensimmäinen kysymys ja sitten ympäristöllinen polkumyynti. Brexit on edessämme ja mikäli ette vielä tiedä, niin meillä on uusi ympäristöasioista vastaava ministeri ja hän haluaa repiä hajalleen koko lainsäädännön koulutus, ministerinä toimiessaan hän halusi tehdä melko radikaalia muutoksia. Me olemme huolissamme tilanteesta, mutta Toivottavasti ihan sama mitä te teette, niin pyrkikää varmistamaan se, ettei hallituksemme lähde polkumyynnin tielle silloin, kun kyse on ympäristön kohtelusta. Yrittäen sitten kiertää lainsäädäntöä, koska se vaikuttaisi koko Euroopan niin kuin Britten saareihin. Tämä pätee myöskin eh, Trumpiin. Hän kiistää koko ilmastonmuutoksen. Hän on vetäytynyt Pariisin sopimuksesta. Hänen kanssaan käytävät keskustelut, niiden pitää olla sellaiset, ettei hän lähde tälle polkumyynnin tielle. Eli nämä kaksi asiaa haluaisin esittää teille. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia, Bieder. Nyt sitten Konechna GUE-ryhmästä. Kiitoksia. Anna komise. Kiitos ja tervetuloa hyvä komission jäsen. Kiitos sitä, että tulitte tänään tänne. Lähden liikkeelle siitä, mitä te sanoitte. Uskon, että puheessanne sanoitte jotakin, minusta, joka minusta on ongelmallista tehdään uutta lainsäädäntöä, mutta nykylainsäädäntöä ei täytäntöönpano. Meillä ei ole toimintasuunnitelmia, ei täytäntöönpanoja jäsenvaltioiden tasolla ja aina vain valmistellaan uutta lainsäädäntöä, mutta tämä ei toimi. Me emme voi tehdä niin, että asioita ei täytäntöönpano, mutta tuomme sitten asioita esille, jotka menevät vielä pidemmälle kuin entinen, entiset ehdotukset. Mitä aiotte tehdä tässä? Mitä voitte tehdä, jos jäsenvaltiot eivät täytäntöönpanne lainsäädäntöä tai ilman, tätä kannatte vastuuta toimintasuunnitelmien osalta? Tämä ei koske pelkästään antibioottiresistenssiä tai kiertotalouspakettia. Entäpä tuberkuloosi, HIV, monet muut kysymykset. Emme voi mennä eteenpäin ilman, että todella pureudutaan asioihin, keskitytään siihen, missä ongelma on. Jäsenvaltiot eivät toimi, komissio ei toimi, mutta silti uutta lainsäädäntöä tulee jatkuvasti. Minä joudun nyt lähtemään, koska joudun äänestämään toisessa valiokunnassa, mutta kuuntelen myöhemmin verkon välityksellä vastauksenne. Toivottavasti kuulen sitten myönteisen vastauksen estämäni kysymyksiin. Kiitoksia. Konechna no, seuraavaksi Eichhout vihreistä. Thank you, Madam Chair, and thank you for... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Hormonihäiritsijöistä toteaisin, että tämä asia vie paljon meidän voimavaroistamme ja tähän myöskin parempi lainsäädäntöhanke liittyy. Vuonna 2013 komissio vetosi tähän parempaan sääntelyyn, kun piti päättää hormonihäiritsöön liittyvistä kriteereistä. Ja tämä meni jopa käräjille asti ja todettiin, että komissio ei toimi lupaustensa mukaisesti, joten komission pitäisi teetättää nämä kriteerit Eli tuomioistuinkin oli päättänyt, että nyt komission pitäisi ryhtyä tuumasta toimeen, mutta toistaiseksi mitään ehdotusta ei ole komission puolelta saatu. Alkuperäinen ehdotus saatiin viime vuonna kesäkuussa 2016, mutta komissio yritti sitä kautta muuttaa lainsäädäntöä delegoidun säädöksen avulla. Eli yritettiin muuttaa torjunta-ainelainsäädäntötekstiä mutta meidän mielestämme komissio ylittää valtuutensa, joten meillä on tuomioistuimen päätös, meillä on oikeudellisen yksikön lausunto, jossa sanotaan, että komissio menee liian pitkälle ja tietenkin yritykset tästä hyötyvät. Yritykset eivät halua leimaantua hormonihäiritsijän tuottajiksi, koska siitä on haittaa ihmisten terveydelle, joten kysyisinkin teiltä, että voitteko vakuuttaa meille, että komissiolta tulee tällainen kriteeriehdotus, jota on odotettu jo vuosien ajan, ja tuomioistuin teki päätöksensä jo vuoden puolitoista vuotta sitten. Mutta luvatkaa, ettei lainsäädäntötekstiä muuteta takaoven kautta, esimerkiksi delegoidun tai muun säädöksen kautta. Me tarvitsemme nyt ponnekasta toimintaa aiheeseen liittyen, sillä nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, että asiaa yritetään niin kuin vaivihkaa mulkata uuteen uskoon, joten meidän täytyy varmistaa, ettei tässä ruveta tekemään ihan mitä sattuu. Kiitoksia. Uh, kiitoksia. Nyt viimeinen koordinaattori Rovan Giordano. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. 25.10. annossaan, joka koski 2007 työohjelmaa, komissio sanoo, että se aikoo toimia kiertotalouden hyväksi ja vähentää muovijätteen määrää ympäristössä. Meillä on useampi kysymys teille, hyvä komission jäsen. Kun pannaan täytäntöön tätä ohjelmaa, voitteko täsmentää, miten lyhyt lyhyitä eh, kiertokulkoja aiotaan edistää, kun kyseessä on paikallinen kulutus. Ja toinen kysymys liittyy Afrikkaan ja lähialueisiin kun halutaan torjua muuttoliikkeen perussyihin ja puhua kestävästä kehityksestä. Voisitko kertoa, miten tämä ohjelma pannaan täytäntöön? Ja sitten komissio haluaa sanoensa mukaan optimoida maatalouspolitiikan panoksen kestävän kehityksen. Miten tämä sopii yhteisen kanssa, että ympäristö, anteeksi, maatalouspolitiikan tavoitteena on jatkuva kehitys ja kasvu 39 artiklan mukaan perustamissopimuksesta. Voidaanko varmistaa eh, tämä kasvu huomioiden myös ihmisten terveys, niin että heidät suojataan kasvinsuojelutuotteilta. Ja sitten mitä tulee eh, ikaon, onko se mielestänne tärkein organisaatio, kun puhutaan päästökauppa-asioista, vai onko Euroopan unioni yhtä legitimi toimija? Kiitos. Kiitoksia. Näin. Ensimmäinen kysymyskierros on saatu päätökseen. Ja pyydän teitä vastaamaan. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin ja jos en kykene vastaamaan, niin palaan kyllä asiaan. Kollegani voivat tässä yrittää löytää näitä vastauksia ja jos se ei onnistu nyt heti, niin kirjallisesti sitten piakkoin. Aloittaisin aiheesta terveydenhuolto lainsäädäntö on jo pai- valmiina, sitä kautta voidaan vaalia elintarviketurvallisuutta, Yhtenä esimerkkinä myöskin uudesta lainsäädännöstä liittyy uusi elintarvikkeisiin ja me yritämme varmistaa, että markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat terveellisiä, turvallisia. Ja piakkon on tulossa mikrobilääkeresistenssiin liittyvä ehdotus. Näin taistel, taistelemme mikrobilääkeresistenssiä vastaan. Toivottavasti tämä miellyttää kollega Liisiä. Terveysteknologia-arviointi hankekin on käynnissä tehokkuuden lisäämiseksi ja meidän täytyy muistaa, että paljon on tehty työtä täytäntöönpanon puolella me teemme työtä myöskin tupakkatuote, direktiivin tiimoilta, rajat ylittävä terveydenhuolto, terveysuhat ja muut kysymykset, mutta sanottakoon, että monet komission toimista liittyvät läheisesti kansalliseen toimintaan. Meillä ei ole kovinkaan paljon toimivaltuuksia. Me käytämme siis muita kuin lainsäädäntövälineitä tekemällä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, vaihtamalla tietoa ja taitoa. Eli jäsenvaltiot tekevät tässä sen päätyön ja teidän tuen, tuella on keskeinen merkitys. Sitten glyfosaatti. EFSAn ja EKAN päätelmät, joiden mukaan glyfosaatti ei pitäisi luokitella karsinogeenisesti. On monia muiden säätelyelimien päätelmien mukainen EUn sisällä ja unionin ulkopuolella Kanadassa, Uudessa Seelassa, Japanissa ja muualla. WHOssakin on näin lausuttu. Meillähän näyt vain ja nostaan tukenamme tämä tieteellinen näyttö. Tietenkin poliittisiakin argumentteja löytyy, mutta jos niihin vain nojauduttaisiin ja unohdettaisiin tieteellinen tieto, niin se ei kyllä olisi oikea lähestymistapa. Toukokuun 16. kollegio päätti, että jäsenvaltioiden kanssa aloitetaan keskustelut juuri glyfosaatti käyttöoikeuden pidentämisestä kymmenellä, kymmenellä vuodella. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja yritämme saada laaja tukea nauttivan järjestelmän aikaiseksi, siis ihmisten terveyttä ja ympäristön terveyttä suojellen, ottaen huomioon käytettävissä oleva tieteellinen tieto ja vaalien oikeusvarmuutta. Niin kuin kollega Eichhaus sanoi, niin oikeusvarmuus on erittäin tärkeä asia. Me nyt odotamme lausuntoa aiheeseen liittyen. Tämän kuun loppupuolella se tulee olemaan pöydällä ja sitten voidaan aloittaa kesän aikana keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ennen kuin asiasta sitten äänestetään. Ja mitä tulee biodiversiteettistrategiamme, Natura-toimintaohjelma on olemassa. Pitkään tästä on keskusteltu viime viikollakin alueiden, alue- ja paikallisviranomaisten edustajien kanssa. He ovat huolissaan tästä aiheesta yhtä lailla kuin kaikki muutkin kautta Euroopan yhä enenevässä määrin, koska se näkyy selkeästi jokapäiväisessä elämässämme, joten kyllä meidän täytyy panostaa varsinkin täytäntöön panoon. Viime viikolla esitetyissä toimintaohjelmassa on ehdotuksia, mutta tuloksia ei ole vielä nähtävissä, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tuloksia näkyy. Ja tämä tietenkin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Ympäristöllinen polkumyynti on tietenkin yksi tärkeä asia ja aihe. Siihen liittyy poliittisia päätöksiä. On olemassa valitettavasti yksi valtio, joka on päättänyt erota EU-sta ja myöskin unionin rajojen ulkopuolelta. On sanottu, että eurooppalainen byrokratia jyllää ja vaikuttaa liiaksi jäsenvaltioiden toimintaan. Joten komissio on tarkkana asian suhteen. On aivan järjetöntä väittää, että polkumyynnin kautta talouden rataisiin saataisiin vauhtia. Me yritämme varmistaa sen, että ympäristö ei kärsi tästä. Jos jatkamme sillä tiellä, että ympäristö vain kärsii kärsimistään, niin taloudellinen muutos tulee vielä kalliimmaksi kuin jos me vain varmistaisimme, että ympäristölle lankeavaa taakkaa vähennettäisiin. kaivostyöntekijän jälkeläisenä toteaisin, että meidän täytyy katsoa myöskin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Jos emme ymmärrä tätä, niin kärsimys vain jatkuu ja tilanne pahenee entisestään. Minä voin kertoa kokemuksesta, että uudistukset ovat hankalia, mutta ilman uudistuksia tilanne vain pahenee entisestään. Tämä pätee sekä unionin rajojen sisäpuolella että sen ulkopuolella. Mitä taas tulee täytäntöönpanoon, niin kollega Konenskahan viittasi tähän puheenvuorossaan. Haluan vain sanoa, että yritämme varmistaa sen, että toimin velvoitteidemme mukaisesti vaalimisi sopimuksia, varmistamme, että jäsenvaltiot toimivat sitoumustensa mukaisesti ja komissio takuulla ryhtyy rikkomusmenettelyyn, mikäli se on ainoa vaihtoehto, joka jäljelle jää. Siitä emme luovu, sillä minä uskon, että kyse on tulevaisuudestamme. Kyse ei ole ylellisyydestä, vaan me todellakin tarvitsemme sitä kaikkialla. Se on ainoa taloudellinen malli, joka kestää tulevaisuuden haasteet Tämän suhteen meidän täytyy olla suorasanaisia. Mitä tulee hormonihäiritsijöihin, Tämä oli aika seikkaperäinen kysymys kollega Eichhaulilta. Sanottakoon suoraan, että en kykene vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tätä tietoa minulla vaan ei ole juuri nyt tarjolla, mutta me yritämme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja saada aikaiseksi kriteeriluettelon. Teillä oli niin yksityiskohtaisia kysymyksiä, joten en halua antaa teille tällaista ylimalkaista vastausta, joten kirjallisia yksityiskohtaisia vastauksia on tulossa, jos se vaan teille sopii. Valitettavasti tänään en voi vastata kysymyksiin. Ja kollega Danano esitti yhtä lailla yksityiskohtaisia kysymyksiä aiheesta kiertotalous Eli miten varmistetaan, että paikallistasollakin voidaan luoda verkostoja, joiden avulla jätettä voidaan vähentää määrältään. Se on mielestäni yksi jännittävimmistä aiheista, jotka näkyvät alueen paikallistasolla. Kun puhutaan energiatuotannosta ja tarjonnasta, niin kaikki tapahtuu yhä lähempänä kansalaisia. Ja mitä tulee jätehuoltoon, niin meidän täytyy varmistaa, että me keskustelemme alueen paikallisviranomaisten kanssa. Tämä on osa suurempaa kokonaisuutta, mutta toiminta tapahtuu ruohonjuuritasolla. Ja sitten viittasitte myöskin maatalouteen ja YMPn tulevaisuuteen. Me emme voi monimuoto- biologista ja ympäristön monimuotoisuutta vaalia, vaalia monimuotoista elintarviketuotantoa suojellen ympäristöä ilman, että Euroopan maanviljelijät ovat hankkeessa mukana. Ainakaan se ei onnistu, jos taistelemme maanviljelijöitä vastaan. Tähän Phil Hogan politiikassaan pyrkii, eli viherryttämällä YMPtä ja keskustelemalla laajemminkin maanviljelijäyhteisön kanssa. Aivan oikeutetusti totesitte eh, perustamissopimuksiin liittyen YMPn suuntaviivoista, mutta Nykyään tilanne on toisenlainen kuin 50 vuotta sitten. Maailma on muuttunut ja me tarvitsemme enemmän elintarvikkeita, mutta sen pitää tapahtua kestävällä tavalla luontoa suojellen. Jos haluamme saavuttaa tavoitteen, eli lisätä tuotantoa, lisätä elintarviketurvallisuutta, se edellyttää ympärillisesti vakaata lähestymistapaa. Muuten se ei onnistu, joten minä vakaasti kyllä uskon tähän sanomaani miten maahanmuutto taas liittyisi tähän. En sitä nyt totta puheen ymmärrä, mutta sanoisin kuitenkin sen verran, että jos puhutaan maahanmuutosta, niin usein se johtuu ympäristötilan heikkenemisestä, jopa Afrikan ja Euroopankin aavikoitumisesta. Ja en voi ikinä sanoa mitään muuta kuin, että tieteellinen näyttö on yksiselitteinen. Tämä on ihmisten aiheuttama katastrofi ja meillä on yhteinen vastuu taistella Afrikan aavikoitumista erosiota vastaan ja taistella biologisen monimuotoisen puolesta, jottei ihmisten tarvitse lähteä pakosalle esimerkiksi Eurooppaan. Joten liittyykö tämä, liittyvätkö nämä toisiin No, tietenkin veden puute on vaikuttanut ihmisten pakosalle lähtöön ja niin monin kuolin tapauksiin Välimeren alueella. Ja meidän täytyy vain muistaa, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Siinäpä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä käytiin aika hyvin esiin otetut asiat. En tiedä, tyydyttyvätkö vastaukset kaikkia kysymyksien esittäneitä, mutta joka tapauksessa kaikkea käsiteltiin. Nyt sitten toinen kysymyskierros kollegoiden kanssa. Ensin Bellet. Thanks very much. Kiitos. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja. Pariisin sopimus sen jälkeen, mitä Washingtonissa tapahtui yksi suurimmista tekijöistä on vetäytynyt nyt siitä ulos ja ollaan huolissaan siitä, miten vastaisuudessa voi, voi, voi olla tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet tässä asiassa. Totta kai paljonkin ajatuksia viime päivinä on esitetty ja houkutteleva on ottaa käyttöön hiilen tuonti tulli. EU-ssa meistä tämä ei ole hyvä ajatus. Ehkäpä pitäisi pohtia muita välineitä, mekanismeja, joilla voidaan ottaa mukaan maita, jotka eivät noudata Pariisin sitoumuksia, ottaa heidät mukaan ETS-järjestelmämme. Me neuvottelemme uudenlaisesta ETS-järjestelmästä ja Financial Times kirjoitti viime viikolla, että tämänkaltaiset mekanismit olivat olisivat eri, erittäin monimutkaisia, mutta juuri näin Kalifornia osavaltiona toimii. Se on tehnyt uuden ehdotuksen hiilen kauppajärjestelmästä heidän järjestelmänsä on hyvin samankaltainen kuin meillä Euroopassa. Jos Kalifornia tähän pystyy, ehkä silloin myös EU pitäisi pystyä löytämään juridisesti validi järjestelmä. Eikö meillä ole velvoite toteuttaa tällaista järjestelmää, linkittää tämä Etelä-Korean, Kalifornian ja muihin järjestelmiin, joita maailmanlaajuisesti on olemassa, ja näin pyrkiä löytämään ratkaisuja jotta tänne tuovat yritykset, kaikki olisivat saman katon alla. Uh, Kiitoksia. Kiitos siitä, että mainitsitte ETS-järjestelmän, herra Bellet. Nyt uh, Parnieu. Uh, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin palata herra Trumpin irrottautumiseen liittyen COP21. Ja nyt sanotaan, että Pariisin sopimus voidaan panna täytäntöön ilman Trumpia, mutta ei ilman Yhdysvaltoja, eikä Yhdysvaltain kansa selvästikään ole valmis lähtemään presidentin viitattomalle tielle viime aikoina Yhdysvalloissa on havaittavissa Trumpin vastainen liittouma ilmastoasioissa. Jopa New Yorkin entinen eh, pormestari Bloomberg eh, antoi YKlle kirjeen, jossa oli tuhat eh, allekirjoitusta ja oltiin valmiita alle vähentämään 28 prosenttia kasvien päästöjä, niin kuin Obama oli sitoutunut COP21 jos ajatellaan Euroopan alueita ja kaupunkeja, niin kaupunkien ja alueiden järjestöt, niillä on enemmän painoarvoa kuin hallituksilla, kun todellakin torjutaan eh, saastumista ja pannaan täytäntöön uusia ympäristösääntöjä. Euroopan union pitäisi nyt nopeasti saada aikaisiksi kolmen tason yhteistyötä Yhdysvaltain osalteiden eh, kanssa, kaupunkien kanssa ja yritysten kanssa. Voisitko kertoa, varapuheenjohtaja, onko teillä suunnitelmia liittyen siihen, missä yhteistyö yhteyksissä EU voi ajaa yhteyksiä ja parantaa niitä osavaltioihin, kaupunkeihin ja yrityksiin liittyen Obaman COP21-kokouksen sitoumuksiin. Kiitos. Seuraavaksi Lavia. Grazie, signor. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja, siitä, että tulitte tänään tänne ja kiitos yksityiskohtaisista vastauksista, joita olemme teiltä saaneet vielä Pariisin sopimuksesta ja Trumpin päätöksestä irtautua sopimuksesta. Me katsomme kokonaisuudessa vaikutuksia, joita tällä päätöksellä on. Ne, ne todennäköisesti jäävät hyvin vähäisiksi, mutta meidän täytyy katsoa, mitä me voimme tehdä. Komissiolta on tullut erilaisia ehdotuksia, esimerkiksi e ETS, taakanjako, LULUCF, kiertotalous ja niin edelleen. Entä sitten komission uusi työohjelma? Mitä komissio aikoo tehdä täytäntöönpanon osalta Pariisin sopimuksessa? Mitkä ovat niitä ehdotuksia, joita komissio aikoo käsitellä tulevassa työohjelmassaan tämän asian tiimoilta? Se, että saadaan ajoissa tietoa siitä, mitä komissio aikoo käsitellä, olisi hyötynyt myös parlamentille, että me voisimme käydä läpi omia pohdintojamme ja tehdä ehdotuksemme ennen kuin ehdotus tulee pöydälle. Kiitos. Kiitoksia ja nyt sitten Bonafé. Kiitos varapuheenjohtaja. Minäkin käsittelisimme vielä Pariisin sopimusta. Kuten varmasti ymmärrätte, tämä on meille äärimmäisen tärkeä aihe. Mutta menisin tässä nyt hieman vielä pidemmälle edellisiin puhujiin verrattuna. Yhdysvallat vetäytyivät lopullisesti nyt sopimuksesta. Tämä vahvistettiin nyt myös G7-kokouksessa Bolognassa Jotkut jo puhuivat G6 plus 1 sopimuksesta, jolla osoitetaan se, miten Yhdysvallat jäävät tässä Syyrian. Euroopan pitää olla tässä asiassa jatkossakin johtavassa roolissa. Ja vähähiiliseen talouteen liittyy myös laajempi kysymys taloudesta ylipäätään ja yhteiskunnasta ylipäätään. On katsottava myös esimerkiksi kilpailuetuja, joita toiminnasta syntyy. Jotta voimme olla todella uskottavia Euroopassa, meidän täytyy asettaa itsellemme tavoitteita, mutta niihin on myös päästä, päästävä. Ne on saavutettava. Ja te tiedätte käytännön ihmisenä, että ilman investointeja näihin tavoitteisiin ei päästä. Mielestäni järkevintä olisi oma budjetti investoinneille. Olisiko mahdollista, että julkisen puolen hankkeet, jotka esimerkiksi kohdistuvat energiatehokkuuteen, kestävään energiaan ja kiertotalouteen, voitaisiin irrottaa kasvu- vakaussopimuksesta. Tästä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Nyt Häveni. Many thanks. Kiitos oikein paljon. Oli mielenkiintoista kuulla näistä aiheista, joista päätitte puhua, ja myös kollegat. Minulla on konkreettisia kysymyksiä, ja haluaisin esittää ne omalla kielelläni unkariksi. Kun puheenjohtaja Juncker valittiin, niin hän antoi lupauksen, joka liittyi demokraattiseen päätöksentekoon GMO-asioissa, ja tämä on todella hankala asia oikeudellisesti. Tällä hetkellä pitää komission tehdä kolmesta eri maissi GMOsta päätös. Ja kuten tekin tiedätte, 2016 marraskuussa Euroopan parlamentti ei hyväksynyt mainittuja lupia. Tämä ei onnistunut neuvostossa, ei ensimmäisellä eikä toisella tasolla ei saatu määrä enemmistöä. Jos ajatellaan eh, äänestystuloksia ja pidättäytyneitä äänestäjiä, niin vaikuttaa siltä, että Euroopan parlamentin enemmistö vastustaa luvan antamista. Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja minä haluaisin tietää teidän oman mielipiteenne jos ajattelette EUn demokraattista päätöksentekojärjestelmää, eh, niin miten haluatte tämän asian hoitaa? Tämä on nyt todella ajankohtainen asia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Downs. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. kiitoksia komission varapuheenjohtajalle vierailustaan. Valitettavasti en päässyt alussa mukaan, mutta te puhuitte kuulemaan kestävän kehityksen tavoitteista. Kiitokset siitä, mitä tulee näistä eri suosituksista, joita komissio on tehnyt. Ne miellyttävät kyllä meitä. Varsinkin meitä miellyttää sitä, että te johdatte tätä työtä, mutta huolenaiheenamme on tämä Multi-Stakeholder Forum – Kysehän on siitä, että komission eri yksiköt tekisivät horisontaalista yhteistyötä, mutta me kaipaamme todellista yhteistyötä alue- ja paikallistason kansallisten viranomaisten ja unionin toimielinten edustajien kanssa. Joten voitteko vakuuttaa meille, että miten konkreettisesti aiotte toteuttaa tämän foorumin työskentelyn ja miten sitä kautta yritetään päästä esitettyihin tavoitteisiin? Kiitoksia. Mr. Florence. Kiitos. Seuraavaksi Florence. Niin, haluaisin vielä sanoa jotakin Trumpista. Hän on ympäristöajatolla, jota meidän todella tulisi pelätä. Jos EU juuri ilmastopolitiikassa tekee innovatiivisia päätöksiä, niin myös teollisuudesta tulee innovatiivinen, eikä silloin Yhdysvaltain teollisuus voi tehdä muuta kuin seurata EUta, mikäli se haluaa saavuttaa jalansa ja maailmanlaajuisesti. Eli se, teki, oli harmillista, mutta meidän täytyy jatkaa omaa politiikkaamme. Kyllä muutkin sitten seuraavat perässä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pidin puheestanne, kävitte läpi 17 kohtaa, puhuitte tavoitteista ja muista asioista. Mutta tämä ketju ei oikein kuitenkaan sulkeudu, koska siinä on useita aukkoja. Ja vielä kysyisin, ehkäpä en nyt ymmärtänyt asiaa oikein, ilman puhtaana pitäminen on tärkeää, flora, fauna ja habitat, kysymykset niistä meillä on jo toimintasuunnitelma, mutta miten tässä mennään eteenpäin. Valitukset, joita olen kuullut omasta maastani, eivät heijastu mitenkään tästä paperista ja maanviljelijä minua kiinnostaa tietysti myös kasvinsuojakysymys. Me tarvitsemme uudenlaisen kasvinsuoja sukupolven, esimerkiksi neonikotinoidien kieltämisen. Meidän täytyy tehdä teollisuuden alalle selväksi se, että odotetaan aivan uudenlaisia kasvinsuojeluaineita teollisuuden alalle pitää todella viestittää se, että tarvitaan aivan uudenlaisia välineitä tai aineita. Se, että asioita pitkitetään jatkuvasti, on kuoleman synti. Voitteko sanoa tähän asian jotakin? No vielä maan tai viljelijöistä jotakin. Tähän minun täytyy jotakin sanoa. Meillä on tässä nyt hieman äh, tiedostamisongelma myös kollegoilla kestävyysstrategiassa pitäisi nyt vaatia tähän muutosta. Nuorten osalta tämä onnistuu varsin hyvin, mutta oman sukupolven osalta ei todellakaan. Menkää nuorten viljelijöiden pakeille, kertokaa mihin olemme menossa, mitkä ovat tavoitteet. Kyllä he lähtevät mukaan. Se, että viljelijät selätetään henkisesti, ei tuo meille mitään, vaan heitä pitää viedä kohti uusia menestystarinoita. Tähän suhtaudun optimistisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Harms. Kiitoksia. Minä keskittyisin kysymyksen, joka liittyy Orhusin yleissopimukseen. Kyseinen sen sopimuksen vaatimusten mukaisuuskomitea 17. maaliskuuta totesi, että EU rikkoo sopimuksen yhdeksän artiklaa, eli tätä oikeusartiklaa vastaan on rikottu. Ja yllättäen luinkin, ettei yksikään NGO tai yksityistaho ole saanut kiistää tätä toimielinten tekemää päätöstä, paitsi silloin kun kyse on tietojen saatavuudesta. Komitean lausunnosta keskustellaan Orhusin sopijaosapuolten yleiskokouksessa syyskuussa 2017. Ja kun tämä vaatimusten mukaisuus mekanismi saatiin aikaiseksi, niin jäsenet ovat aina siitä lähtien vahvistaneet komitean tekemän äh, lausunnon EUn tuellakin. Joten mitä tässä tapauksessa EU tulee tekemään, kun EUta on syytetty siitä, ettei se ole toiminut vaatimusten mukaisesti? Kiitoksia. Um, thank you, Chair, and thank you, Vice President, for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja siitä, että tulitte tänne. Yksi asioista, joita käsittelemme, on LULU-CF, eli maankäytön muutos ja metsäasia. Tässä on erimielisyyttä, mutta kahdesta asiasta ollaan samaa mieltä eri poliittisissa ryhmissä, eli että pitää istuttaa enemmän puita, koska ne varastoivat hiiltä ja tämä on hyvä asia kun halutaan ilmastonmuutosta torjua. Ja toinen asia on, että eh, pitää rakentaa nämä puusta. Tämä on hyvä asia siksi, että se taltio hiiltä puiden lailla, mutta mutta se on myös betonille hyvä vaihtoehto. Te sanot, että muovi vastaa 10 prosentista viilipäästöistä, eh, mutta kuitenkin eh, voidaan sanoa, että sementiteollisuus vastaa 8 prosentista eh, ilmastopäästöjä ja hyvä, jos tätä muutetaan puun suuntaan. Kun puusta on puhuttu rakennusaineena, niin on oltu paloturvallisuudesta huolissaan ja siksi ei ole korkeita rakennuksia rakennettu mutta koska meillä on nyt uudenlaisia puuaineita, niin pystytään rakentamaan korkeita rakennuksia. Näin vaikka tuli syttyisi, niin puun ydin on suojattuna. Ja kun puhuu palomiesten kanssa, niin he sanoivat, että on parempi mennä palavaan puurakennukseen, koska tiedetään milloin eh, talo romahtaa. Toisenlaiset rakennukset taas, eh, niiden romahdushetkestä ei tiedetä. Nyt paloturvallisuussääntöjä muutetaan ympäri maailman. Meillä on ollut eh, Yhdysvalloissa nyt ensimmäinen 12 kerroksinen eh, puutalo tulossa, mutta tämä on maailman korkein, vaan Viinillä on rakentamassa 24 kerroksista puurakenteista taloa. E, eli tässä tämä on hyvä tapa torjua ilmastonmuutosta. Minä olisin kysyä, aiotteko käyttää hyväksi kaikki mahdollisuudet, joita tulee eteen, e, jos ajatellaan puurakentamista ilmaston torjun, ilmastonmuutoksen torjunnan auttana. Kiitoksia kovasti nyt kysyn muilta läsnä olevilta kollegoilta, haluavatko he sitä kysymyksiä. Jos ei, suljemme puhuja luettelon. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Yrin, yritän nyt vastaamaan kysymyksiin. On selvää, että monet jäsenistänne ovat keskittyneet kovasti Pariisin sopimukseen siihen, miten komissio kantaa oman vastuunsa siitä, että Pariisin sopimuksessa myös onnistutaan siitä huolimatta, että presidentti Trump päätti olla osallistumatta kyseiseen sopimukseen. Olemme ilmaiset sen, että olemme tilanteeseen erittäin pettyneitä, mutta sitä voidaan pitää kuitenkin rohkaisevana, että sopimusta on tuettu lähestulkoon kaikissa muissa maailman maissa, mutta myös monilta tahoilta tukea on tullut Yhdysvalloista. Näin New York Timesissa valtavan mainoksen, jossa monet suurimmista yhdysvaltalaisyrityksistä aktiivisesti lähtevät tukemaan Pariisin sopimusta ja vastustamaan näin Washingtonin hallinnon toimia. Näin Yhdysvalloissa ei useinkaan tapahdu, lähestulkoon koskaan. Joten meidän näkemyksemme taustalla on nyt voimaa siitä, miten suhtaudumme Pariisin sopimukseen. Uskon, että suurimmalle osalle ihmisistä, jopa Yhdysvalloissa, osavaltion tasolla ja paikallistasolla, laiva on lähtenyt liikkeelle ja he haluavat olla tässä mukana. Ja siksi olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitää luoda myös uusia kumppanuuksia, ei pelkästään suverenisten valtioiden välisiä Westfalen mallin mukaisia kumppanuuksia. Me voisimme vahvistaa kumppanuuksiamme esimerkiksi Kalifornian kanssa. Ja tässä esimerkiksi Pariisin ja Pittsburghin välillä on nyt hyviä mahdollisuuksia. Turha meidän olla toisemme vastaan. On mielenkiintoista, että Pariisin sopimus, joka ei juridisesti ottaen ole voimakkain sopimus, vaan siinä on erilaisia aikomuksia. Ja tämä saattaisi osaltaan muuttaa suhteita kautta maailman ympäristökysymyksissä ja kun katsotaan planeettamme tulevaisuutta. Meillä on pikemminkin nyt tämän alueellinen sidosryhmä lähestymistapa. Ei toimita enää niinkään kansallisvaltioiden tasolla ja tämä on valtava mahdollisuus Euroopan unionin toimia johtavassa roolissa. Ja tämä näkyy myös siinä, että eri kumppanit kääntyvät meidän puoleemme. Kiinalaiset ja myös muut haluavat, että meillä on johtava asema. He uskovat, että me tähän myös pystymme ja saamme näin aikaan myönteistä dynamiikkaa. Ja suoraan sanottuna uskon myös, että suurin osa kansalaiset kautta maailman tukevat tällaista lähestymistapaa. Ja sitten Bellet viittasi siihen, että meidän pitää sitä hinta hiilelle. On varmistettava se, että raaka-aineille, perinteisille taustoteille asetetaan hinta. On katsottava maan kestävyyttä. Yksi osa tätä liittyy päästökauppajärjestelmään. Lähentymistä on tapahtunut teknisellä tasolla. Lainsäätäjät ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Olen pyrkinyt tätä helpottamaan. Mutta se, mitä me nyt tarvitsemme, on poliittinen tahto, jotta neuvottelut todella saisivat uutta pontta. Teen itse parhaani, puhun kansallisten johtajien kanssa siitä, että heilläkin on tässä nyt mahdollisuus mennä eteenpäin. Meidän täytyy todella osoittaa kansalaisillemme, yrityksillemme ja koko maailmalle, että suhtaudumme tähän vakavasti. Haluamme, että ETS kautta päästään Pariisin sopimuksiin. Uskon, että helppo tämä ei tule olemaan, mutta kuitenkin mahdollista. En ole kovinkaan varma siitä, että erilaiset rajamuodostot toimenpiteet johtaisivat meitä johonkin VTOssa meidät haastettaisiin asiassa hyvin nopeasti. En tiedä, onko tämä ylipäätään toteuttamiskelpoista. Näin olen sidosryhmiltä kuullut, eikä jäsenvaltioistakaan ole tullut tukea tämän kaltaiselle toimille. Millä muotoa? EU ETS-järjestelmän kautta sääntöjä voidaan harmonisoida jäsenvaltioiden tasolla ja erilaiset rajatoimenpiteet heikentäisivät meitä ja suhtaudun tähän optimistisesti. Lavia esitti oikeutetun kysymyksen siitä, mitä tämä merkitsee komission työohjelman kannalta. Minusta tämä oli selkeä viesti hänen puoliltaan siitä, että meidän pitää nyt selkeästi sanoa komissiossa, mitä asioita työstämme. Ja tämä pitäisi tehdä selväksi myös komission ensi vuoden työohjelman osalta. Ymmärrän hyvin, että tämä kaikki liittyy investointeihin, Viime viikolla meillä oli Brysselissä konferenssi. Olin käymässä New Yorkissa kolme neljä viikkoa sitten. Tapasin yksityisen sektorin edustajia. Yksityisellä sektorilla ollaan valmiita investoimaan, mutta meiltä pyydetään pitkän aikavälin oikeusvarmuutta näin olen yrityksiltä kuullut. Eli on halukkuutta pitkällä aikavälillä investoida, mutta tarvitaan oikeusvarmuutta vuoteen 2030 asti. 2020 tulee aivan liian pian, jotta voitaisiin antaa oikeusvarmuus yksityiselle sektorille investointien suhteen. Eli jos halutaan onnistua, meidän täytyy varmistaa se, että se mitä teemme 2030 on täysin johdonmukaista sen kanssa, mitä on sovittu vuonna 2020 ja samoin johdonmukaista sitoumuksemme osalta kestävän kehityksen tavoitteisiin. Jos annamme johdonmukaisen viestin, välitämme johdonmukaisen viestin eurooppalaisena yksityiselle sektorille, saisimme varmasti samanlaista voimaa toimimme kuin silloin, kun vuonna 1992 Delors hoisi asioita. Ensin sanottiin, että tietyillä toimilla olisi liian korkeat kustannukset, mutta loppujen lopuksi kaikki lähtivät kuitenkin mukaan toimintaan. Ja uskon, että jos asetamme standardeja vuoteen 2030 asti, saamme muut mukaan. Myös ulkomaisten sijoitusten kautta saamme lisää vakautta. Sitten mm, eri sidosryhmien foorumi, miten sidosryhmät saataisiin toimintaan mukaan. Se, mitä sanoitte siitä, miten toimimme niiden kanssa, jotka joutuvat täytäntöön panemaan työmme hedelmiä, eli usein paikallisen alueviranomaisten kanssa. Me olemme tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä alueiden komitean kanssa. Se on sitoutunut omien jäsentensä suuntaan, jotka taas sitten katsovat sellaisia paikallisia tasoja, jotka eivät yleensä ole mukana järjestelmässä. Eli tässä tavalla puhkaistaan hieman kuplaa, Brysselin kuplaa alueiden komiteakin ymmärtää sen, että niidenkin pitää rakentaa tässä siltoja. Eli tässä toimitaan pitkälti Brysselistä käsin, mutta vältetään Brysselin kuplaa. Järjestetään erilaisia toimia foorumin rinnalla. Suhtaudun tähän innokkaasti helppoa tätä ei ole toteuttaa, mutta todella monet tahot haluavat olla tässä mukana, joten uskon, että voimme saada aikaan jotakin, jolla voidaan parantaa meidän toimintatapojamme. Se, mitä Florence sanoi viljelijöistä, vastaa pitkälti sitä, mitä itse sanoin aikaisemmin vastauksessani aiempaan kysymykseen. Toistan tämän vielä selkeäsanaisesti. Emme pääse tarpeellisiin tuloksiin ilman, viljelijöitä tai jos toimimme viljelijöitä vastaan, meidän täytyy todella saada heidät mukaan samaan veneeseen. Tarvitaan uusia teknologioita viljelijöiden avuksi, koska tällä hetkellä esimerkiksi viherryttämisessä tilanne on erittäin monimutkainen. Erityisesti maissa, joissa tilat ovat varsin pieniä lainsäädäntö aiheuttaa viljelijöille valtavaa taakkaa ja valvonnalle. Ja Phil Hogan todella pyrkii saamaan käyttöön uut, uusia teknologioita, etä, tarkkailua, satelliittitoimintaa, yhteentoimivuutta ja muita toimia, joilla paineita voitaisiin vähentää. Ja nuoret viljelijät ovat samaa mieltä. He haluavat todella tarttua ympäristöhaasteisiin. Ja olisi hyvä, että vanhoja stereotypioita saataisiin rikottua. Niitä on liittyen myös meidän toimintatapoihimme. Sitten Orhusin yleissopimus tunnen hyvin ongelman, josta Rova Hans puhui. Me olemme juuri määrittämässä kantaamme tämän osalta, mutta pieni varoituksen sana kuitenkin, jotta juridista tilannetta ymmärrettäisi väärin. Euroopan unioni on sanonut, että Orhusin yleissopimus voi tai sen pitää noudattaa EUn juridisia ja perustamissopimusten näkemyksiä. Emme halua yleissopimusta, joka johtaa siihen, että me joudumme muuttamaan omia toimintapuitteitamme. Mutta hän on oikeassa sanoessaan, että tähän liittyy ongelma, johon täytyy pureutua. Tämän pidemmälle ei kuitenkaan tällä hetkellä voi mennä koska asian pitäisi saada selkeyttä. Sitten maankäyttö ja metsätalous. Pyydän anteeksi. GMOt. Turhauttavaa ja kysyttävässä siis henkilökohtaista näkemystä, josta teille haluaisin kertoa. Minulla on kokemusta asiasta kahdessa eri roolissa nykyroolissani, mutta myös ajoilta, jolloin toimin ministerinä ja asiasta puhuttiin neuvostossa. Ministeri aikoina minulle ja kollegoilleni oli varsin outoa siis halusimme mennä tiettyyn suuntaan, mutta komitologian takia näin emme voineet toimia. Komitologian takia joudumme toimimaan eri tavalla. Ja tilanne ei todellakaan ollut tyydyttävä kenenkään kannalta. Sitä ei ymmärretty julkisuudessa, mutta tuolloin jäsenvaltioille oli varsin houkuttelevaa sanoa, että no me yritimme estää tämän, mutta komissio ei sitä ja tätä. Sekä glyfosaattien että GMOiden osalta Jean-Claude Juncker on todella ärsyntynyt. Käydään poliittista keskustelua tiettyyn suuntaan ja komissio joutuu sitten tiettyyn asemaan komitologiasääntöjen takia. Näin jäsenvaltiot sysäävät syyn komission niskoille. Ja tähän pyrimme saamaan muutoksen Uskomme, että näissä asioissa pitäisi olla entistä enemmän poliittista omistajuutta myös mm, niiden taholla, jotka edustavat jäsenvaltioita. Uskon, että muutosta saadaan aikaan. Mutta jos jatkamme sääntelyä tähän malliin, ainoa viitekohta pitäisi olla tieteellinen näyttö. Tästä ei ole epäilystäkään. Ja jos tieteellisen näyttöön liittyy epäilykseen, silloin asia pitää tarkistaa uudelleen. Jos haluamme siis näin toimia, silloin tieteellistä näyttöä pitää myös noudattaa ja jokainen kantaa sitten vastuunsa neuvostossa. Sitten maankäyttö ja metsätalous. En tiennytkään tämän rakennuksen tilanteesta ja puun käytöstä. Tässä on nyt mahdollisuus muuttaa rakentamistapojamme. Viimeisen 15 vuoden aikana betonia on käytetty enemmän kuin koskaan tätä ennen. On katsottava kierrätystä pitkällä aikavälillä. Olen varma siitä, että metsätaloudella on tässä tärkeä roolinsa. Myös metsätalouden kestävyys on suuri haaste. Sekin liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Jos metsätalous on yksi ulotteista, siitä voi tulla jopa uhka luonnon monimuotoisuudelle, joten meillä pitää olla kattava strategia tältä osin. Tähän todella uskon. Hyvä puheenjohtaja. Pyrin nyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti en tässä nyt liian pitkälle jos joku ei saanut tyydyttävää vastausta tai täysinäistä vastausta, niin kääntykää minun tai kollegoideni puoleen. Ehkä minulla ei ollut kaikkea tarpeellista tietoa vielä tänään. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua kanssanne. President. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Me todella odotamme komissiolta johtajuutta ja uskottavuutta tieteellisen näytön osalta, jota virastoilta saadaan. Pohdimme, käydäänkö komissiossa keskustelua ekan tai muiden virastojen työskentelytapojen muutoksista. Asiantuntijat tutkimuksesta. Tämä asia, jota on syytä jatkaa sitten jossakin toisessa vaiheessa. Kiitoksia siitä, että puhuitte hiilestä. Kiitos, että tulitte tänne ja teette yhteistyötä kanssamme. Toivotamme teille kaikkea hyvää. Hyvät kollegat, tähän päättyy tämän päivänä kokouksemme. Muistuttaisin teille kuitenkin vielä tästä Marshall-saarien kokouksesta, joka pidetään keskiviikkona. Ja seuraava sääntömääräinen kokouksemme on 21.